Annan puheenvuoron seuraavaksi neuvoston edustajana puhuvalle herra Nikolas Schmidtille. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Perjantaina 26. kesäkuuta oli eräänlainen musta päivä, kun tapahtui useita terrori-iskuja kolmessa maassa melkein samanaikaisesti Ranskassa, Kuvaitissa ja Tunisiassa. Ja jälleen kerran nämä iskut muistuttivat meille, miten kamalaa terrorismi on, erityisesti miten kamalia ovat ne, jotka tilaavat ja toteuttavat tällaisia iskuja. Siksi meidän täytyy toimia määrätietoisesti ja solidaarisesti. Eurooppa-neuvostossa julistettiin selvästi, että meidän on toimittava yhdessä näitä iskuja vastaan. Terrorismin vastainen toiminta perustuu suurimpaan demokraattiseen haasteeseen, joka meillä on nyt edessämme. Se on myös ensisijainen tavoitteemme ja puheenjohtajakaudellamme tämä on meille ensisijainen tavoite. Jatkamme luonnollisesti edeltäjiemme tekemää työtä ja otamme huomioon sekä sisäiset että ulkoiset turvallisuusnäkökohdat. Luxemburg puheenjohtajakaudellaan aikoo toimia niin, että neuvostolla on johdonmukainen kanta terrorismin torjuntaan, jossa otetaan siis huomioon sekä ulkoiset että sisäiset turvallisuuskysymykset yhteistyö, joka on hedelmällistä jäsenvaltioiden, neuvoston ja ulkosuhdehallinnan sekä Euroopan koordinaattorin välillä on sellainen väline, samoin kuin Europol, Sepol. Ja sit tätä varten tarvitsemme myös riittävät määrärahat. Pariisin isku tammikuussa johti viitti valtion päämiesten julkilausumaan, jossa oli kolme tärkeää pilaria. Kansalaisten turvallisuuden varmistaminen, arvojen turvaaminen, ääriajattelun torjuminen sekä yhteistyö kansainvälisellä tasolla. Euroopan unionin torju, terrorismin torjunnasta esitettiin neuvostolle hyvin kattava raportti näiden toimien toteuttamiseksi. Huhtikuussa komissio myös hyväksyi Euroopan laajuisen turvallisuusohjelman. Siitä keskusteltiin eilen. Terrorismin torjunta on yksi suurista prioriteeteistamme kansainvälisestikin ja sitä on korostettu. Siksi meidän toimemme täytyy olla samalla tasolla kuin muiden kansainvälisten toimijoiden. 9. helmikuuta ulkoasiainministeriöt hyväksyivät päätelmät terrorismin torjunnasta ja siinä todellakin pyritään lisäämään yhteistyötä Persianlahden alueen, Turkin, Balkanin alueen, Pohjois-Afrikan ja lähi maiden kanssa. Terrorismin torjuntavalmiudet valmiuksia on vahvistettu ja jo Lib- Libanonissa ja Turkissa on pidetty asiaa käsittelevät työpajat. Lisäksi tätä asiaa käsittelevä edustaja kävi Tunisiassa ja myös korkea edustaja ehdotti Tunisian pääministerille useita erilaisia tukimuotoja. Tällainen strateginen kehys on nyt luotu. Tärkeää on tiedottaminen ja viestintä arabimaihin. Lisäksi meidän on jatkettava aktiivista yhteistyötä YK kanssa, Naton kanssa sekä Euroopan neuvoston, aivan kuten muidenkin kansainvälisten järjestöjen kanssa. Meidän täytyy myös jatkaa kahdenvälistä toimintaa ja yhteistyötä tärkeimpien kumppaneidemme, kuten Yhdysvaltojen kanssa. Ulkoministerit ovat vahvistaneet, että useita kuurin tuntuvia toimia on toteutettu ja meidän on täytynyt tehdä myös yhteistyötä tärkeimpien kumppanoidemme kanssa. Miten on mahdollista, että meidän eh, maissamme kasvaneet ja koulunsa käyneet nuoret lähtevät tuolle terrorismin tielle? Meidän todella täytyy tehdä eh, syvää luotaavaa työtä. Se liittyy kotouttamiseen, kouluttamiseen, meidän arvojemme levittämiseen ja tämmöinen osaamiskeskus, joka käsittelee eurooppalaista ääriajattelua tai sen torjuntaa, ollaankin nyt perustamassa. Schengenin säännöstön soveltamista on vahvistettava ja siksi pitäisikin järjestelmisemmin tarkistaa henkilöasiakirjat. 15.6. tällainen päätös tehtiin ja nyt se ollaan toteuttamassa rajoilla, Schengen-alueen rajoilla. Myös se, miten voidaan ilmoittaa tai ilmiantaa tiettyjä sisältöjä, joita internetissä liikkuu. Europol on myöskin vahvistanut yhteistyötä tällä alalla. Meidän täytyy vähentää terroristipropagandan laajuutta ja vaikutusta. Väki, internetissä on hyvin väkivaltaista propagandaa, joka tietysti horjuttaa perusarvojamme. Lisäksi on hyväksytty Euroopan unionin nimissä julkilausuma siitä, että liitytään Euroopan neuvoston pöytäkirjaan terrorismin torjunnasta – ja siinä käsitellään myöskin ulkomaisten toi, taistelijoiden siirtämistä. Hyvin tiiviissä yhteistyössä on toimittava näiden maiden kanssa, joissa terrorismia erityisesti esiintyy. Meidän täytyy auttaa näitä maita torjumaan myöskin terrorismin sosiaalisia syitä. Näitä ovat muun muassa nuorisotyöttömyys. Se aiheuttaa turhautumista nuorten keskuudessa ja luo sitten otollista maaperää terroristien värväykselle. Tunisia on tästä erinomainen esimerkki. Puheenjohtajakaudellaan Luxemburg aikoo todella tehdä näin ja ensi viikolla käynnistämme yhteistyöaloitteen magreb maiden kanssa. Se käsittää nuorten kouluttamisen ja tiedon välittämisen. Tähän ongelmaan on tartuttava alkutasolla ruohonjuuritasolla näissä maissa. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, nyt haluaisin palata hieman tähän radikalisoitumiskysymykseen. Tämä ilmiö leviää todella nopeasti, mikä on hyvin huolestuttava. Joissakin tapauksissa nuoret radikalisoituvat vain kahdessa kuukaudessa tai vähemmässäkin ajassa. 19. ja 20. lokakuuta järjestämme kokouksen, jossa käsitellään radikalisoitumista vankiloissa. Usein nuoret terroristit ovat valmiita toimintaan. He tulevat juuri noista ympyröistä. Ja, ja tämä on meidän, meidän yhteiskuntamme yhteinen ongelma. Komission jäsen Sedova onkin nyt edistänyt rahoituksen siirtämistä tuohon oikeudelliseen ohjelmaan, jolla näitä asioita voidaan torjua. Täytyy voida estää se, että terroristit vihapuhettaan levittävät sosiaalisessa mediassa tai muualla internetissä ja näin värväävät nuoria. Meidän täytyy voida torjua tällaista propagandaa ja torjua hyvin suunnitellut kampanjat, erityisesti internetissä. Myöskin aseiden ja asekaupan torjunta on tärkeä ja siihen tarvitsemme kaksinkertaisia ponnisteluja. Myöskin tiedottamiseen tämä liittyy. Luxemburgin oikeusministeri aikoo tehostaa tiedottamista poliisiviranomaisten ja muiden tärkeiden tahojen välillä. 2015-2020 terrorismin torjuntaa on uudistettava ja vahvistettava ja se on meidän puheenjohtajakautemme yksi tärkeistä painopisteissä. Meidän täytyy toimia määrätietoisesti ja tarttua erityisesti tämän ilmiön juurisyihin. Me emme saa kuitenkaan ajautua ansaan, jonka meille asettavat terrorismin toteuttajat, terroristit, jotka hyökkäävät kansalaisia ja valtioita vastaan. Meidän täytyy huomioida myös demokratia sekä ihmisoikeudet. Niitä täytyy pitää meidän toimintamme ydinajatuksena. Kiitos. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi komission nimissä komission jäsen Dimitris Avramopoulos. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, viime äh, äh, Perjantain 26. kesäkuuta iskut Ranskassa, Tunisiassa, Kuvatissa ja Somaliassa jälleen kerran osoittavat sen brutaalisuuden ja inhimillisyyden puutteen, joka liittyy terroriin. Ensinnäkin haluaisin komission nimissä ilmaista suruvalittelumme uhrien perheille. Ja samoin ilmaista kokonaisvaltaisen tukemme ja sympatiamme niihin maihin, jotka kärsivät tästä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Terrori-iskut täytyy mahdollisimman vahvasti ja päättäväisesti tuomita ja kollektiivisesti puuttua tähän. Meidän täytyy saada kansalaisille aikaiseksi turvallisuutta ja samalla pitää kiinni arvoistamme. Tietysti jatkuvasti meillä on edessämme kehittyviä uhkakuvia. Tämän vuoden iskujen lukuisat uhrit muistuttavat meitä tästä todellisuudesta. Tutkimuksia toteutetaan edelleen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimesta. Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että Sankantin Falaviessa Sussessa ja Kuvaitissa toteutetut iskut perustuivat suvaitsemattomuuteen ja tavoitteena oli luoda terrorin ilmapiiri. On myös tärkeää panna merkille se, että terroristit keskittyvät pehmeisiin kohteisiin, eli uskonnollisiin rakennuksiin ja matkailijakohteisiin. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, komissio, kuten tiedätte, on tehnyt läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tunnistaakseen sellaisia alueita, joilla Euroopan unioni voi todella vaikuttaa torjuessaan terrorismia ja radikalisoitumista. Jäsenvaltioiden kanssa on tehty kovasti työtä, jotta voitaisiin vastata näihin uhkiin. Huhtikuussa komissio esitteli eurooppalaisen turvallisuusagendan. Turvallisuusagenda asettaa terrorismin hyvin korkealle tulevaisuuden painopistealueiden joukossa. Turvallisuuskäsitteet pitää sisällään perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteen. Turvallisuusagendessa on useita toimia, joilla voidaan, voidaan vastata terrorismin uhka, uhkaan. Me olemme jo vahvasti ryhtyneet työstämään näiden toimien täytäntöönpanoa. Haluaisin nyt keskittyä korkean tason poliittiseen ja käytännön kannalta merkittävään työhön, jota teemme. Ensinnäkin radikalisoitumisen ennaltaehkäisy on aivan tähdellistä edelleen. Radikalisoinnin verkkokeskus, joka avataan syyskuussa, vie olemassa olevaa työtä eteenpäin. Koko tämä ennaltaehkäisyelementti terrorismin torjunnassa Euroopan unionin tasolla on aivan tähdellistä. Toiseksikin jo heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien Europolissa luotiin internet-sivusto asian suhteen ja se on täysin toimintakuntoinen 12 kuukauden kuluessa. Eri kielillä, erikielistä terrorismimateriaalia on tavoite identifioida tämän kautta ja varmistaa se, että se poistetaan internetistä. Vuoden loppuun mennessä komissio muodollisesti avaa Euroopan unionin tasoisen foorumin yhdessä internet-operaattorien kanssa. Tässä nyt keskustellaan, millä, voidaan, millä tavalla voidaan vähentää verkossa olevan terroristimateriaalin saatavuutta internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen työryhmäkokousfoorumin puitteissa pidetään 24. heinäkuuta ja mukana on asiantuntijoita alan parista samoin kuin ö, lainvalvonnan taholta. Neljänneksikin ulkoisten rajojen suojelu on äärimmäisen tärkeää. Jäsenvaltioiden tukemiseksi rajavalvonnan vahvistetuissa tarkistuksissa komissio läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa saattoi loppuun viidennen yhteisten riskiindikaattoreiden tarkastelun Europol ja Frontex avustavat jäsenvaltiota näiden täytäntöönpanossa ja olemme juuri tarkastaneet uudelleen rajavalvojien toimintakäsikirjan Euroopan riskinhallintastrategia työ jatkuu ja tällä vahvistetaan yhteistyötä, tiedonvaihtoa, tullin kanssa ja poliisivoimien kanssa ja etsitään epämääräisiä tavarankuljetuksia. Kun ajatellaan terrorismin rahoitusta, me työstä parannamme nyt yhteistyötä tiedustelu- ja rahoitusyksiköiden kanssa. Äskettäin on hyväksytty rahanpesun torjuntadirektiivi ja tällä vaikeutetaan terrorismin rahoitusta. Kuudenneksi, kuten Euroopan turvallisuusagendassa todetaan, meidän täytyy pystyä paremmin suojelemaan kansalaisiamme ja eli tärkeää infrastruktuuria terroristin, terrorismin uhkilta. Tähän tarvitaan käytännön välineitä, kuten ohjeistusta ja äskettäin on kehitettykin näiden pehmeiden terroristikohteiden suojelua. Me myös päivitämme eurooppalaisten kriittisten infrastruktuurien ohjelmaa, suojelun ohjelmaa ja tällä voidaan parantaa valmistautumistasoa ja pystytään vastaamaan paremmin uhkiin. Seitsemänneksi, koska ö, siviiliilmailu on edelleen terroristien mieluisin kohde, komissio työstää ja parantaa ja tekee yhteistyötä ilmailuviranomaisten kanssa turvallisuuden parantamiseksi. Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on arvioitu riskejä ja tuetaan sitä, että annetaan suosituksia niin lentoyhtiöille kuin suurelle yleisöllekin neljänne, äh, kahdeksanneksi. Mainitsisin seuraavaksi EUn PNRn matkustajatietorekisterin. Tämä on merkittävä osa meidän turvallisuusagendaamme. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia teidän ponnisteluistanne niin että saadaan saatettua loppuun Euroopan unionin lainsäädäntö pnr osalta. Olen luottavainen sen suhteen, että me voimme edelleen tehdä yhteistyötä yhtä rakentavalla tasolla tavalla niin, että yhteislainsäätäjät pääsevät yhteisymmärrykseen tekstistä, jossa kunnioitetaan mahdollisimman korkeassa määrin tietosuojaa ja samalla voidaan toimia tehokkaasti. Yhdeksänneksi. Äskettäiset terrori-iskut osoittavat, että tarvitaan parempaa kansainvälistä koordinointia ja yhteistyötä. Tunisian isku oli äärimmäisen brutaali luonteeltaan ja symbolinen, koska kohteena olivat matkailijat ja se luo valtaisesti myös taloudellisia ongelmia maalle. Tämä oli isku Tunisian virranvaraisuutta vastaan ja Tunisian pitkiä ja ystävällisiä suhteita vastaan, joita sillä siis on ollut Euroopan kanssa. Meidän täytyy pysyä tunisialaisten kumppaneidemme rinnalla ja osoittaa solidarisuutta. Turvallisuuden parantaminen antaa oman panoksensa myös meidän turvallisuutemme vahvistamisella. Minä matkustin Tunisiaan ja keskustelin siellä virkavelien kanssa, millä tavalla Euroopan unioni voi antaa tukea. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja puuttua radikalisoitumisen syihin, tutkia terroristien matkustusta ja toimii muutenkin terrorismin torjumiseksi. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olemme tehneet paljon työtä viimeisten puolen vuoden, viimeisen puolen vuoden aikana ja olemme edistyneet merkittävästi muillakin aloilla. Mutta äskettäiset terroriiskut muistuttavat meille kuitenkin sen, että paljon on vielä tehtävää jäljellä. Me olemme tämän velkaa terroriistujen iskujen uhreille, omille kansalaisillemme ja kumppaneillemme. Tämän vuoksi meidän täytyy jatkaa päättäväisesti yhteisiä toimiamme terrorismin ja radikalisoitumisen torjumiseksi. Kiitoksia. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Ja nyt on puheenvuorojen aika poliittisten puolueiden edustajille. Ensin EPP, ryhmän nimissä rouva Monika Holmeier. Olkaa hyvä. Grüße Sie herzlich die Ratspräsident. Hyvää iltapäivää neuvoston edustajalle ja komission jäsenelle, hyvät kollegat. Äskettäiset terroriiskut osoittivat meille, että vapausperustainen yhteiskuntamme on haavoittuvainen. Ne näyttivät myös että välittömässä naapurustossamme Lähi-idässä, Afrikan mantereen suunnalla, ei vielä koskaan ole ollut vallalla niin suuri kauhu ja levottomuus kuin tällä hetkellä. Siitä syystä on ehdottoman välttämätöntä auttaa nykyisiä yhteistyökumppanejamme torjumaan terrorismia paikan päällä ja siinä mielessä pidän erittäin hyvänä sitä, mitä komission jäsen ja neuvoston edustaja totesivat turvallisuusponnisteluista. Meidän täytyy jatkaa näitä ponnisteluja johdonmukaisesti ja se tarkoittaa sitä, että tarvitsemme myös sellaisia toimia, joista ehkä toivoisimme, että ne eivät olisi tarpeen, mutta jotka kuitenkin nykypäivänä ovat välttämättömiä kansalaisten suojelemiseksi. Tärkeä osa ja väline tässä työssä on PNR-järjestelmä, joka toimii järkevästi ja tehokkaasti siten, että se kattaa eurooppalaiset valtiot rajat ylittävästi ja mahdollisesti kolmansiakin, jäsen, kolmansiakin valtioita. Myös ulkova, ulkorajojamme on turvattava nykyistä paremmin ja meidän on tiedostettava se, että on vaikeaa tunnistaa sellaisia uinuvia terroristeja, joita joitakin vuosia sitten tarkkailtiin, kun heitä pidettiin vaarallisina, mutta sitten tuudittauduttiin siihen uskoon, että he eivät enää ole vaarallisia. Ja äkkiä heistä sitten tuleekin murhaajia. Tämän ilmiön torjuminen ja sen edistäminen, että nämä henkilöt saataisiin vedettyä pois radikaaleista verkostoista on aivan olennaista radikalisoitumisen ja ääriilmiöiden äh, rekrytointimahdollisuuksien huonontaminen on olennainen asia ja sitä täytyy tehdä kaikilla mahdollisilla keinoilla, jotka oikeusvaltio tarjoaa käyttöön. Kiitoksia ja sitten ST-ryhmän nimissä Edustaja Tanja Fajon, kaksi minuuttia. Terroristični napadi so letos močno Kiitos puhemies. Terroriiskut ovat järisyttäneet Eurooppaa tänä, tämän vuoden kuluessa ja ne on tietenkin tuomittava. Meidän on yhtenäisesti torjuttava vihaa ja väkivaltaa ja puolustettava arvojamme, kuten yhdenveroisuutta ja vapautta sosialistit ja demokraatit painottavat sen välttämättömyyttä, että turvallisuutta vahvistetaan, mutta myös ongelman sosiaaliset syyt on tunnistettava ja tunnustettava ja on käännyttävä juurisyiden puoleen terrorismin lähtövaltioissa, nimittäin köyhyyden. On väärin sanoa, että kaikilla terrori-iskuilla olisi uskonnollinen tausta. Terroristit ja ääriliikkeiden edustajat ammentavat siitä, että vallitsee epäluottamus ja epätasapaino lännen ja idän välillä. Euroopastakin lähtee Syyriaan ja muualle Lähi-Itään taistelijoita. Meidän on parannettava valistusta ja koulutusta sekä edistettävää valtioiden ja uskontojen välistä yhteisymmärrystä. PNR saattaa olla väline, jota tarvitsemme, mutta mutta meidän ei pidä käynnistää sellaisia toimia, jotka tekevät jokaisesta lentomatkustajasta mahdollisen terroristin. Jos pelko valtaa ala Euroopassa, niin terroristit ovat jo voittaneet taistelun. Siksi pyydän, että meidän taistelumme terrorismin ja radikalismin ja ääriilmiöiden toiminnassa olisi mielipiteen ilmaisun vapaus. Ihmisarvon ja turvallisuuden on oltava tasapainossa. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Tannock, minuutti 30 sekuntia. Wait, Arvoisa puhemies, siellä Ranska, Kuwait ja Tunisia ranta, Ei voisi kuvitella, miten niillä olisi niin paljon yhteistä, mutta nyt ne valitettavasti ovat ikuisesti yhdistettynä tähän häpeälliseen. Nyt ISIS on myöskin tähän liitetty ja tämä myrkyllinen ideologia Tästä ryhmästä on tullut yhä useimmin tavattava taho Lähi-idässä ja nyt eh, Kobane järjesti todella yhden suurimmista hyökkäyksistään siellä ja yli 200 siviiliä kuoli, suurin osa heistä naisia ja lapsia. Nyt ISIS on asettunut Irakiin ja Syyriaan ja siellä on tällainen uusi terrorismin, terrorismikattila. Al-Qaida-malliin perustuivat toimet ensin, mutta nyt ISISin toiminta on vieläkin brutaalimpia, brutaalimpaa päänirtileikkausideologiaa. Lisäksi on ihan selvää, että Euroopan unionin täytyy tehdä enemmän osoittaakseen, että me olemme valppaina ja pyrimme ehkäisemään ennalta radikalisoitumista ja voimme myös vahvistaa näitä turvamekanismeja, kuten PNR-tietojärjestelmää ja muita toimintoja. Mutta viimeisimpänä meidän täytyy taistella kaikkialla vastaan tätä pahaa ISIS ja erityisesti Libanonissa, Irakissa ja Syyriassa. Kiitos. Uh, Herra Tanok, hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Lakovcicilta? Kyllä hyväksyn. Olkaa hyvä. Ove plave karte. Naime, želim vam se obratiti s pitanjem. Kiitoksia siitä, että hyväksyitte sinisen kortin. Haluaisin kysyä teiltä, oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että yksi niistä maista, jotka ovat Euroopassa kaik, hyvin hankalassa tilanteessa, on Bosnia-Herzegovina. Siellä on paljon muslimeja, joita yritetään rekrytoida terroristeiksi. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että Euroopan unionin pitäisi erityisen herkällä tavalla suhtautua nyt Bosnia-Herzegovinan kansalaisiin ja auttaa tuon maan turvallisuuspalveluja? Uh, Kiitos kysymyksestä. Todella Länsi-Balkanilla tapahtuu paljon ja olen Montenegro-esittelijänä seurannut tilannetta siellä hyvin tarkasti. Kaikissa Länsi-Balkanin maissa on muslimivähemmistö, erityisesti Kosovossa, Albaniassa, Makedoniassa, Bosnia, Herzegovinassa. Myös siellä on todella vakava radikalisoitumisongelma ja monet terroristit lähtevät juuri sieltä. Useita satoja ehkä tällä hetkellä taistelevat ISASin, ISISin riveissä Irakissa ja Syyriassa ja tämä on todella vakava ongelma. Jäsenvaltiot ovat tietoisia tästä, NATO suhtautuu tähän vakavasti ja tätä vitsausta vastaan on torjuttava kaikella kaikella tavalla ja tehostettava turvatoimia siellä. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden, Alden-ryhmän nimissä Edustaja Fernando Mauro Barandiaran. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. 26. kesäkuuta tehdyt iskut aiheuttivat yli 60 kuollon uhria ja monet heistä olivat eurooppalaisia, jotka murhattiin Tunisian rannalla. Muitakin iskuja on tehty. Tämä on ollut aivan äärimmäisen radikaalia ja vihamielistä toimintaa. Ja näyttää siltä, että me vain hyväksymme tämän ihan arkipäivänä. Pahinta on, että tässä isketään voimalla sellaisia maita kuin Tunisia kohtaan, joka yrittää päästä eteenpäin demokratian tiellä ja radikaalit tahot kuitenkin vievät ne takaisin epävakauden tilaan. Täällä samassa parlamentissa sanottiin, että Pohjois-Afrikan tilanne on Euroopan unionin prioriteetti. Me Olemme huomanneet tämän jälkeen sen, miten tärkeää ja välttämätöntä on, että Euroopan unionin kaikilla käytettävissä olevilla välineillä on mukana terrorismin torjunnassa Pohjois-Afrikassa sellaisissa maissa kuin Tunisia, Algeria tai Marokko. Tähän suuntaan on viitattu viimeisimmässä keskustelussa moneen kertaan, mutta mitäpä on sitten tehty? Mitä tavoitteita on saavutettu? Euroopan unionin rahatalousliiton muuttaminen ei ole ollenkaan riittävää tässä. Meidän täytyy todella aktiivisesti nyt mennä mukaan tähän terrorismin torjuntaan, ei pelkästään puhua siitä. Meidän täytyy nyt vihdoinkin olla tietoisia siitä, että meidän turvallisuusrajamme on Pohjois-Afrikassa. Me emme voi enää yhtä ainutta epävakauden rajapaikkaa hyväksyä Pohjois-Afrikassa me emme ole vielä ollenkaan lähellä ISISin tuhamista ja se jo kolkuttelee meidän ovillamme. Meidän Euroopan unionissa täytyy päättää ja toimia yhdessä rajojemme turvallisuuden puolesta. Me emme voi enää odottaa. Meidän täytyy auttaa niitä maita, jotka epätoivoisesti tarvitsevat ja pyytävät apuamme. Mutta kuitenkin, ja aivan kuten olen toistanut usean otteeseen, pelkäänpä, että me olemme kovin myöhässä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Kiitoksia teille. Seuraavaksi QNGL-ryhmän nimissä edustaja Cornelia Ernst, yksi puolitoista minuuttia. Kiitos. Kaamottavat teot viime päivinä ja viikkoina ahdistavat meitä, minua myöskin. Monissa keskusteluissa olemme kuitenkin todenneet tämän asian, eikä mikään ole lopulta kuitenkaan muuttunut. Lisää vastuuta, lisää valvontaa, lisää kiristyksiä, mutta ei tämä ole johtanut niihin, toimi, niihin tuloksiin, joita olisimme toivoneet. Ja koskaan ei ole kysytty sitä kysymystä, miten niissä maissa, joissa terrorismia harjoitetaan, voitaisiin kitkeä terroristien tukemista. Miten tämän tuen antamista voitaisiin estää ja miten voitaisiin kehittää demokraattisia prosesseja. Ajattelen toistuvasti sitä, että kun olimme Irakissa ja meidän täytyi käsitellä tätä kysymystä, että, että miksi asia onnistui niin hyvin, niin toki se e, e, edellyttää myöskin kansalaisten tukea. Enkä koskaan unohda sitä, miten eräs irakilainen sanoi, että emme me tarvitse aseita, vaan me tarvitsemme tukea. Ja me tarvitsemme tukea siinä, että löydämme sovun sunnien kanssa. Eli eri kansanryhmien välistä sopua tarvitaan. Ja siksi on tärkeää keskustella siitä, miksi ihmiset pitävät terroritoimintaa jotenkin ideaalis- ideaalisena toimintana ja nuoret ihmiset lähtevät osallistumaan tällaiseen toimintaan. Meidän on todellakin keskityttävä tähän kysymykseen ja kysyttävä, että mitä olemme tehneet väärin tähän mennessä ja mitä voisimme tehdä. Ja siinä ei kyllä mikään eurooppalainen lentomatkustajatietojärjestelmä vie meitä senttiäkään pidemmälle ja siksi meidän ei pitäisi tuhlata voimiamme sellaiseen. Kiitos. Danke sehr. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi Ededen nimissä edustaja Paul Nutsal, kolme minuuttia. Uh, Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen. Kaksi viikkoa sitten Euroopan parlamentissa minä varoitin, että seuraava terroristi-isku ei ole mikään josittelun asia, vaan pitäisi vain kysyä, että missä ja milloin. No, kaksi päivää myöhemmin me kuulimme, että Tunisian rantakohteessa oli tapattu 38 viattonta ihmistä. Ja sitten isku tapahtui myös Kuvautissa Ranskassa. Mitä yhteistä näillä kaikilla iskuilla oli? Jotkut saattavat sanoa, että se mitä, se mitä sanon on poliittisesti epäkorrektia, mutta yksinkertainen tosia on se, että yhteistä tässä oli se, että nämä iskut tehtiin islamin nimissä omassa maassani ihmiset sanoivat jotain päinvastaista. He sanoivat, että iskuilla ei ollut mitään tekemistä islamin kanssa, mutta tämä on aivan äärimmäisen vaarallinen tapa ajatella. Terroristit tekevät näitä kauheuksia ja siteraavat islamin pyhää kirjaa, Korania, joten se, että sanotaan, että näillä iskuilla ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, tämä on, ikään kuin sanoisi, että inkvisitiolla ei ollut mitään tekemistä katolisen kirkon kanssa. Jos me haluamme päästä eroon radikaalista islamismista, niin silloin meidän täytyy puhua asioista oikeilla nimillä, kun ajatellaan sen lähteitä. Kysymys ei ole koulutuksesta ja köyhyydestä, vaan Koranin menneen ajan tulkinnasta. Me emme ollenkaan ota huomioon homofobiaa, moniavioisuutta ja niin edelleen, kun haluamme käydä asekauppaa. Ja tämä ennen kaikkea pätee esimerkiksi sellaisiin valtioihin kuin, valtioihin kuin Saudi-Arabia ja Katar. Meidän täytyy moraaliselta pohjalta sanoa, että kyllä nyt riittää, koska jos näin emme tee, niin pelkäänpä, että tässä tulee sivilisaatioiden välinen äh, yhteen törmäys. Ja eikä näitä sotia käydä silloin välttämättä lähi aavikoilla, vaan niitä saatetaan käydä Euroopan kaduilla, Euroopan kaupungeissa. Me olemme tämän päivän poliitikkoja, hyvät naiset ja herrat, ja meillä on tehtävä välittää eteenpäin jälkeläisillemme vahva ja vakaa yhteiskunta. Eikä tämä ole sellaista, missä naisen arvo on puolet miehen arvosta, se ei ole sellainen yhteiskunta, jossa ö, ihmiset, jotka eivät usko, johon, eivät ole jonkun uskonnon piirissä, ovat toisen luokan kansalaisia. Jos me emme nyt ota kantaa, niin historiassa meitä pidetään sukupolvena, joka luopui liberaalista länsimaisesta demokratiasta ja hyväksyi jotain täysin epäliberaalia, täysin sellaista, jossa ei ole mitään suvaitsevaisuutta. Meidän täytyy nyt toimia. Me olemme sen velkaa lapsillemme. Kiitos. Uh, thank you. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi ENFn nimissä edustaja Borgetio. Kiitos puhemies. No, luuletteko, että pystytte tällä hämmentävällä ja epäjohdonmukaisella tavalla ja näillä toimilla jotenkin torjumaan niin vahvaa voimaa kuin islamilainen terrorismi? Täytyy liittää yhteen laiton maahanmuutto ja terrorismi. Hyvä puhumies, jotkut jo ovat myöntäneet sen, että laittomien maahanmuuttajien kuljettaminen auttaa myös ISISiä tulemaan Euroopan maaperälle. Ja jotkut islamistit, ääri-islamistit myös oikeuttavat näitä ISISin tekoja esimerkiksi moskeijoissa tai muissa. Pitäisi sulkea kaikki pitäisikö sulkea kaikki ääri-islamistiset moskeijat, niin kuin jossain Tunisiassakin on tehty. Ja nyt puhuin jonkin aikaa iskun jälkeen kansalaisten kanssa. Islamofobiasta puhutaan täällä, ei siellä. Ja tämä on nyt tällainen Trojan hevonen, jonka avulla ääri-islamistit saavat tuotua meidän maaperällemme tällaisen kamalan viruksen ja sitten joudutaan tällaisiin isku, tällaisia iskuja todistamaan. Ja nyt tänne myöskin saadaan heitettyä pelon tila. Ja tällä tavalla meidän kansalaisemme ovat peloissaan näiden tekojen. Täällä ehkä jotkut haluavat koko sarjan saada Euroopassakin käyttöön. Häpeä Eurooppa. Kiitoksia edustaja Borgesio. Ja seuraavaksi herra Bruno Golnisch. Olkaa hyvä. Il y a au moins trois causes du terrorisme qui dépendent. Arvoisa puhemies, ainakin kolme terrorismin syytä ovat sidoksissa meihin. Ensinnäkin se, että me pyrimme eh, pääsemään eroon tällaisista maallisista eh, uskonnollisista järjestelmistä. Eh, puhun Irakista, Liepujasta ja jopa Syyriasta ja todella inhottavilla keinoilla, diplomaattisella manipulaatiolla ja muilla toimilla on saatu tämä aikaiseksi niin, että länsimaita on alettu vihata noissa islamisti, islamistisissa maissa. Ja nyt monet näiden lahkojen tai muiden edustajista ovat sitä mieltä, että sota on aivan oikeutettu keino laajentaa yhteisöään. Ja nyt kun puhutaan siviileistä, niin ja uskottomista, niin mikä tahansa keino kelpaa heidän tavoittaakseen. Olipa sitten kyse miten brutaaleista keinoista tahansa. Ja nyt meidän väestömme ikääntyy ja meillä ei ole enää mitään muuta ohjelmaa täällä kuin tietyt, tiettyjen seksuaalivähemmistöjen puolustaminen heidän mielestään tai rahan tavoittelu. He ovat tätä mieltä eurooppalaisista ja nyt nuo terroristit voivat käyttää hyväkseen tällaisia ajatuksia tätä päämerää. Tämä on aivan käsittämätöntä toimintaa. Eh, merci beaucoup, monsieur. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Roberta Metsola, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopalla ja Euroopan ja maailman ylle on jo pitkään terrorismin varjo langennut. Lontoon iskujen jälkeen meni vuosia ja tämän jälkeen on esimerkiksi tapahtunut Yhdysvalloissa iskuja kirkkoihin. Pari viikkoa sitten meillä oli nämä terroriiskut Ranskassa, Tunisiassa ja Kuvat, Kuvaitissa samoin kuin Boko Haramin isku Nigeriassa ja Keniassa. Tuomitseminen ei riitä. Meidän täytyy toimia näitä vastaan. 66 ihmistä kuoli yhden päivän aikana Ranskassa, Tunisiassa ja Kuvaitissa. Tämä on jälleen yksi synkkä hetki terrorismin ja ääriliikkeiden torjunnan historiassa. Jälleen kerran tämä korostaa sitä, että terroristit eivät tunne rajoja eivätkä uskontoja he vain käyttävät uskontoa suojakilpenä puolustaessaan näitä hirveitä rikoksia. Nämä iskut ovat yhteydessä islamistiseen valtioon. Puhutaanpa tästä nyt selvästi. ISI, ISIS on vastuussa aivan järjettömästä väkivallasta. Tämä ei kuitenkaan edusta islamin, islamia uskontona. Me haluaisimme tukea uhreja, Tunisia on tällä hetkellä hätätilassa, vaikka siellä oli, äh, sieltä alkoi Arabia, ää, äh, arabilainen kevät. Somaliassa ja Nigeriassa ää, äh, täytyy pelätä päivittäin. EUn täytyy varmistaa se, että välineillä suojataan kaikkia kansalaisia ja että kaikki toimet pannaan asianmukaisesti täytäntöön. Nyt on aika mennä eteenpäin Euroopan unionin terrorismin torjuntapaketin kanssa. Meidän täytyy parantaa käytettävissä olevaa lainsäädäntöä mukaan lukien PNR säädös. Hyvä puhemies, meidän täytyy lähettää vahva viesti tästä Euroopan parlamentista. Me emme pelkää ja nämä iskut vain vahvistavat meidän päättäväisyyttämme. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin? Herra Le Bretonilta. Hyvä. Herra Le Breton, olkaa hyvä. Lopis. Mikrofoni, niin, Kiitos kollega, että hyväksyit tämän sinisen kortin. Te mainitsitte esimerkit Tunisian ja Ranskan iskuista ja sanoitte, että pitäisi torjua terrorismia tai tehdä sopimus terrorismin torjunnasta, mutta esimerkiksi eurooppalaisen matkustajatietorekisterin lisäksi te ette mitään konkreettista ehdota. Ja tämä tällainen matkust- lentomatkustajien tietojen kontrollointi terrorismin torjunnassa on sellainen keino, jota ei voida hyväksyä. Onko se teidän mielestänne keino torjua tätä terrorismia? Kiitoksia. En voi olla yhtä mieltä kansanne siitä, että ehdotetut PNR-toimet, PNR-toimet, niitä ei voitaisi käyttää välineenä niitä vastaan, jotka uhkaavat turvallisuuttamme. Me keskustelemme tämän asian osilta monista eri keinoista ja Euroopan parlamentti haluaisi tulevina kuukausina päästä tässä sopimukseen. Meidän täytyy myös vahvistaa terrorismin torjunnan koordinointivaltuuksia Euroopan unionissa. Meidän täytyy antaa Europolille enemmän toimivaltuuksia niin, että voimme vahvistaa vahvistaa jäsenvaltioiden välistä poliisivoimien yhteistyötä. Meidän täytyy instituutioina päästä yhteisymmärrykseen keskuudessamme. Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Sylvie Guillon. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Isère, la Tunisie, le Kuwait, la... Isère, Tunisia, Kuwait, Syyria. Terrorismi todella iskee ja koskettaa ja sa- samanaikaiset iskut ovat todella sokeranneet meitä. Meidän pitää kuitenkin torjua joutuminen psykoosiin ja nyt kansainvälisesti me jo torjumme tätä ilmiötä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta kaikilla meillä on tässä vastuu. Terrorismi on monimutkainen asia. Syyt voivat olla geopoliittisia, taloudellisia, geologisia, maantieteellisiäkin ja nyt kun ajatellaan tämänhetkistä kriisiä, niin todellakin täytyy ottaa käyttöön Euroopan laajuisia turvallisuus- ja oikeusvälineitä. Lisäksi pitää voida torjua jihadistien käymää infosotaa internetissä. Lisäksi täytyy voida säännellä rahavirtoja, jotka tulevat terroristeilta tai terroristeille, ja lisäksi meidän pitäisi voida paremmin estää jihadistien liikkuminen Schengen-alueella ja sen ulkopuolella. Kaikkiin toimenpiteisiin liittyy luonnollisesti radikalisoitumisen ennaltaehkäisy ennen kuin tilanne ajautuu liian pahaksi. Ja monet tekijät, köyhyys ja muut ovat hyvi, syitä, joka, jotka aiheuttavat radikalisoitumista, kuten komissikin on sanonut. Nuorten osallistuminen vuoropuheluun sekä mm, sosiaaliset osallistumisohjelmat ovat hyvin tärkeitä radikalisoitumisen torjunnassa. Kiitokset teille, arvoisa parlamentin edustaja. Seuraavaksi edustaja Mark Demesmaker. Yksi minuutti, olkaa hyvä op eh, zesentwintig juni sloeg het kwaad. Kiitos. Tunisiassa, Kuwaitissa ja Nigeriassa tapahtui todella pahoja terroriiskuja ja uhrit olivat aivan viattomia turisteja ja kansalaisia, mutta he eivät sopineet tekijöiden maailmankuvaan. Meidän ei pidä tottua tällaiseen toimintaan eikä meidän pidä hyväksyä sitä. Tunisian kaltaisessa maassa terrorismi on hyvin dramaattista. Ja Tunisiastahan arabi kevät lähti aikoinaan liikkeelle, mutta jos turistit jäävät pois maasta, niin se menettää suuren osan tuloistaan. Ja edistys on ainoa, mikä toimii vihan saarnaajia vastaan. Unioni voi löytää tässä ratkaisuja ja meidän on löydettävä kannusteita, jotka lisäävät yhteenkuuluvuutta näissä maissa, jotta ne pääsevät eteenpäin. Vaihtoehtona olisi esimerkiksi se, että Libya olisi kaauksessa ja sitä ei voisi sillä lainkaan hallita. Uh, Kiitos. Seuraavana Natali Kristak. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Nas terrorist, nous devons nous unir. No, terrorismin uhan edessä, eh, edessä meidän pitää yhdistää voimamme ja toimemme, jotta voimme suojella kansalaisiamme ja arvojamme ja jotta voimme ehkäistä tällaiset eh, kauhistuttavat toimet, joita esiin on tullut ja jotka uhkavat yhteiskuntaamme. Ja meidän täytyy tiukin käsin kohdella terroristeja, koska he uhkaavat demokratiaamme. Dem- radikalisointi, verkko, verkko, verkkoseuranta ja muut, joita terroristit käyttävät propagandansa edestä, nuorten, nuorten värvääminen, ovat johtaneet sellaisiin mittasuhteisiin, joita emme voi hyväksyä. Meidän täytyy yhdistää voimamme ja vaihtaa tietoja keskenämme. Meidän pitää tiedonvaihtoa lisätä jatkuvasti ja meidän pitää tehdä tiedonvaihto pakolliseksi niin, että optimoimme Europolin tietoja ja käytämme eurooppalaisia matkustajatietoja hyväksi, jotka olisivat tehokkaat. Meidän pitää se järjestelmää myös parantaa, jotta voimme saada varoituksia silloin, kun henkilöitä epäillään terrorismista turvallisuuspolitiikan pitää olla yhteistä, jotta eurooppalaiset saavat turvallisen yhteiskunnan elää. Kiitos. Kiitos. Herra Mayer, puolitoista minuuttia. Herr Präsident. Kiitos, hyvä puhemies. Tilanne on kauhistuttava, eikä tarvitse katsoa kovinkaan kauas historiaan, jos haluaa havaita, kuinka suuria yhteiskunnallisia muutoksia yhteiskunnassa on ollut. Tunisia, eh, Ranska niin edelleen. Kratsissa kolme viikkoa sitten Itävallassa myöskin oli isku ja loukkaantuneita oli 40 ja kuolleita kolme. Epäselväksi jäi kuitenkin se, oliko ääri islamistinen mies tässä teon taustalla. Ja kun tällaisiin tilanteisiin joudutaan, niin ollaan tietysti kauhuisan ja ö, aiheuttaa myös se, että jo vuosia on varoiteltu siitä, että radikalisoituminen ei voi suojella Eurooppaakaan iskuilta. Ja jos tämä tieto on ollut olemassa, tieto siitä, että eh, radikalisoitunut islamismi on myös meidän keskuudessamme. Ja sitten kuulemme, että meille kerrotaan, että nämä olisivat yksittäisiä tekijöitä, eh, mutta vaikuttaa siltä, että näitä alkaa olla pikkuhiljaa jo kokonainen armeija. ISIShän on myöskin hyödyntänyt pakolaisvirtaa ja tällä tavalla saadaan uusia tekijöitä Eurooppaan ja Bulgarian kautta vaarallisin reitti kulkee. Paljon käytetään eh, väärennettyjä EU-passeja. Ja Eurooppa tulee olemaan seuraava taistelukenttä siltä näyttää. Ja pakolaisaalto kun EU omissa toimissaan on epäonnistunut, niin tämä tulee aiheuttamaan meille huomattavia ongelmia, jotka työllistävät meitä kovasti tulevina vuosina. Kiitos. Seuraavana Jared Batten, kaksi minuuttia. Mm, pyydän anteeksi, jos äh, hyppäsin teidän yli äsken. Ei se mitään. Kollega Polnato tässä muutamilti sitten sanoi jo suuren osan siitä, mitä minä olisin halunnut sanoa, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan aivan täysin. Tämä uhka, joka kohdistuu lännessä meihin kaikkiin, eikä ainoastaan lännessä, se tulee fundamentalisti islamin edustajilta. Ja terroristit ja ääriliikkeet niillä on yksi yhteinen asia. Kaikki lukevat samaa kirjaa, eli Korania. Ja siinä sanotaan sellaisia asioita kuin, että pitää tappaa eh, epäuskoiset, kaikkiaan missä heitä löytyy, heitä vastaan pitää sotia ja eh, mun uskoisia vastaan on terrorisoitava. Jotkut ymmärtävät tämän aivan sana tarkasti. Johtajat sanovat, että islam on rauhan ja rakkauden uskonto. Ongelma on kuitenkin se, että se on valtava seka, melska, kaikenlaista hölynpölyä. Ongelma on, että ääriliikkeet ja fundamentalistit löytävät sieltä ne kohdat, mistä he pitävät, jotta he voivat veren himoaan toteuttaa ja sitten saada eh, valtavan määrän neitseitä itselleen paratiisissa, vaikka kukaan on sieltä palannut kertomaan tästä länsimaalaisten demokraattien ymmärtävää, että fundamentalisti islami ei kuulu länsimaiseen yhteiskuntaan. Kaikki tapaavat päivittäin, kaikki tapaamme päivittäin eh, rauhaa rakastavia muslimeja. Eivät he ole mikään ongelma. Meidän on tuettava heitä ääriliikkeitä vastaan. Sun Suu sanoi, että ensimmäinen paikka, missä sodan voi voittaa, on vastustajan mielessä. Nyt on tärkeää hallita sanoja. Jos voi sanoja hallita, voidaan myös vastustajan ajatuksia kontrolloida. Yleensä uskonnot saavat sen perustajan nimen esimerkiksi Kristuksesta, kristin usko ja juutalaisuudessa myös. Ja Allahille kuitenkin on nyt omistettu tämä uskonto. Pitäisi kutsua sitä kuitenkin mohammettilaisuudeksi, sillä kyseessä on Mohammedin palvonta ja nämä ihmiset, heille kelpaa Mohammedin kuoleman usko. Meidän pitää osoittaa, että emme tähän voi yhtyä. Meidän on ääri islamisteja vastaan taisteltava ja annettava tukemme demokraattisille muslimeille. Jos he haluavat elää sharia-lain alaisuudessa, niin pitää mennä sinne, missä se on vallassa. Seuraavana äh, Jimenez Peseril Barrio. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Señor presidente, eh, mi primera... Puhemies, ensimmäiset sanani on omistettu uhreille. Minä ajattelen aina heitä. Minä olen ollut sitä mieltä, että täällä parlamentissa moni muistaa terrorismin ainoastaan silloin, kun terrorisku tapahtuu ja kun eh, nämä suuret tunteet ovat ohi, niin kaikki unohtuu, mutta tämä uhka, sitä on aliarvioitu pitkään ja siitä on tullut niin vakava asia, että yhteiskuntamme vapisee sen uhan edessä ja näin terroristit voittavat, tapetaan yksi ja kaikki pelkäävät ja näin meidän vapautemme päättyy, ei pidä lakata matkustamasta Tunisia tai Pariisiin tai Lontooseen siksi, että ovat halunneet tuoda terrorin tänne Euroopan keskuuteen. Jos me näin teemme, niin he voittavat ja siksi on hienoa, että Luxemburg puheenjohtajavaltiona pitää tärkeänä terrorismin torjuntaa kaudellaan pitäisi ottaa esille paremmat suojatavat, sillä tämä on paras tapa torjua niitä, jotka haluavat haluavat mm, päästä eroon kaikkein tärkeimmästä oikeudesta, oikeudesta elämään, niin haluaisin sanoa, että meidän yhteiskuntamme ei koskaan polvistu heidän eh, miekkojensa ja pommiensa eteen. Minä haluan muistaa uhreja, näin me kunnioitamme kaikkia eurooppalaisia, emme koskaan anna eh, omaa vapauttamme pois. Ja haluan muistuttaa, että vapaus ja turvallisuus eivät ole ristiriidassa keskenään. Diana. Kiitos Diana Dutt seuraavaksi. Niinkö? Sininen kortti hyväksytty. Um, thank you. Um, can I... Kiitos, haluan kiittää eh, jäsentä sanoistaan ja erityisesti terrorismin uhrien kanssa tekemästään työstä. Oletteko samaa mieltä, että meidän pitää puolustaa terrorismin uhreja ja varmistaa, että tässä talossa ja meidän kansallisissa maissamme meille tulee selkeät säädökset sellaisia vastaan, jotka harjoittavat väkivaltaa viattomia uhreja vastaan kohtaan? Por supuesto. Eh... No ilman muuta. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Minusta on nyt tärkeää saada aikaiseksi lainsäädäntö ja päätöslausuma, joka koskee terrorismin uhreja. Koskaan ei sitä samaan asemaan sitä henkilöä, joka on ampunut ja sitä, joka joutui ammutuksi täällä on etästä puhuttaessa pantu kaikki samalle tasolle. Tämä johtuu siitä, että moni ei tätä ymmärrä. Minusta tämä on selvä asia teistäkin, mutta tämä pitää tehdä nyt selväksi. Tarvitaan sellaista lainsäädäntöä, jotka tekevät selväksi, että terrorismin uhrit ovat koko yhteiskunnan edustajia. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavasti Josef Weidenholzer, yksi minuutti. Micro, please. Äh, leider häufen sich äh, meidän on muistettava tässä uhreja, terroriskujen uhreja, ja pelkään, että tämä ei ollut viimeinen kerta, vaan tähän tilanteeseen palaamme uudelleen ja uudelleen, mutta toivottavasti nämä väliajat pitenevät. Tämä vihollinen on varsin paha vihollinen, kai kuuluu samaan kuin me ihmisten vapaudet, eh, uskonnonvapaudet, näitä uhataan. Ja on erittäin tärkeää, että meillä on tarvittavat välineet, eh, viisaat välineet ja päättäväisyyttä ja aktiivisuutta taistella tätä vihollisuutta vastaan. On erittäin tärkeää, että radikalisoituminen ei etene. On tärkeää, että saadaan tämä biotooppi häviämään, on myöskin löydettävä syyt tälle kaikille. Syyt sille, miksi on ihmisiä, jotka liittyvät tällaiseen toimintaan mukaan, ja meidän on tämä taistelu voitettava. Kiitos. Seuraavana Timothy Kirkhope, yksi minuutti, olkaa hyvä. President, uh... Hyvä puhemies olen samaa mieltä, mitä täällä on puhuttu Tunisian kauhistuttavista tapahtumista. Tämä osoittaa, kuinka haavoittuvia me olemme vihollista vastaan, joka on eh, terrorismi. Eh, Britanniassa, Tunisiassa, Belgiassa olemme kaikki yhtä haavoittuvia. EU ei pysty toimimaan tyhjiössä, koska tämä, nämä toimet ovat, menevät meidän rajojemme ulkopuolelle. On hyvin tärkeää, että me teemme yhteistyötä paitsi EUn sisällä myös muiden maiden kanssa, että saamme globaalia turvallisuutta. Me tarvitsemme myös strategian radikalisoitumista eh, vastaan ja tiedonvaihdon puolesta. Tunisia, kuten muutkin eurooppalaiset maat, eh, ei voi yksin tätä uhkaa eh, torjua. Se tarvitsee meiltä apua. Me tarvitsemme globaalia ja yhtenäistä strategiaa terrorismin uhkaa vastaan ja isistä vastaan. Thank you very much indeed. Kiitos. Seuraavana edustaja Maite Bakatsaurton Duaruiz. Kiitos puhemies. Islamilaisen terrorismin torjunta tulemaan 2000-luvun tärkeä asia. Tämä on harmillista, mutta meidän on todellakin sen legitimiteetin puututtava ja taisteltava sitä vastaan. Tämä on todella tärkeä myös poliisin työ. Yhteiskunta ei saa pelätä. Meillä ei ole täysin varmoja rajoja, kun maailma on globalisoitunut. Meidän on puolustettava kaikkia kansalaisia, jotka haluavat olla vapaita. Tämä pitää tehdä nyt jo selväksi. Hyvä komission jäsen, me tarvitsemme vakaita ja rohkeita johtajia. Tarvitsemme turvallisuusagendan, mutta sen lisäksi on vahvistettava Euroopan ulkopuolisia demokratioita. Tämä tämänhetkinen geostrateginen tilanne on tärkeää on liittomia sellaisten valtioiden kanssa, jotka ovat aina demokraattisia. No tämä ehkä ole tehokasta lyhyelläkään aikavälillä. Eli toivotan teille kaikkea hyvää tähän taistoon. Tämä on hyvin tärkeä meille kaikille. Gracias, honorable. Kiitos. Barbara Matera. Kiitos puhemies. Vihollisemme sitä ei ole helppo tunnistaa, koska eri puolilla maailmaa erilaisia ryhmittymissä ja on myöskin melko kasvoton ja käyttää sopivia aikoja, iskee silloin, kun elämme normaalia elämäämme, kun menemme töihin, työ, työmatkoilla se iskee ja rannoilla, kun olemme lomalla vihollisemme eh, puolustaa yhtä konseptia, sitä eh, miten väärin tulkitaan uskontoa ja katsotaan, että se eh, hallitsee elämää kokonaisuudessaan ja niitä, jotka ovat vääräuskoisia, on rangaistava. Kun katsotaan Ranskan, Somalian, Kuwaitin, Tunisian iskuja, onko kyseessä koordinoitu hanke vai ei, se ei ole tässä tärkein asia. On erittäin tärkeää, että me kokoamme voimamme ja saamme aikaan konkreettisia hätäaloitteita. Helppoa tämä ei ole, sen ymmärrän varsin hyvin, mutta katsoisin kuitenkin, että kun halutaan toimiin ryhtyä ja jonkinlaisia strategioita kehittää, niin helposti sitoudutaan poliittisiin keskusteluihin ja käydään vain ja keskustellaan. Mutta radikalisoitumisen ja propagandan vastainen taistelu ja se, miten terrorismia rahoitetaan, nämä ovat asioita, joista on puhuttava useammin ja yhdessä löydettävä konkreettisia ratkaisuja kysymykseen. Rova Perez, Esquivel Nobelin palkinnon saaja totesi, että terrorismi voidaan voittaa ainoastaan, jos demokraattisista säännöistä pidetään kiinni, eli lisää ja enemmän demokratiaa näihin maihin. Grazie. Kiitos. Ja seuraavana Talli Eleviotti, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. L'Unione Europea. Kiitos, puhemies Euroopan unioni on rauhan unioni. Ja viha hajottaminen ovat eh, toisessa ääripäässä. Haasteet vaarantavat tämän kohesion ja tämä liittyy myöskin jäsenmaiden valintoihin, kun tehdään valintoja eh, sen suhteen, eh, että miten harjoittaa ulkopolitiikkaa. On erittäin tärkeää, että yhteisiin toimiin päästään, jossa koko EU on mukana on hyödynnettävä turvallisuusalan varoja esimerkiksi tietojenvaihtoon liittyen eh, Sosiaalista inkluusiota tarvitaan ja nimenomaan viha vastaan on taisteltava, sillä se aiheuttaa näitä dramaattisia tapahtumia, eh, joihin viime aikoina on törmätty muun muassa Ranskassa, Kuwaitissa ja Tunisiassa. On eh, valvottava, mutta on myöskin rangaistava tämä tehtävä ja velvollisuus meillä on, on, on kunnioitettava perusvapauksia myös muissa maissa, unionin ulkopuolisissa maissa. Ja on erittäin tärkeää, että turvallisuus ei voi olla e, jonkinlainen tekosyy sille, että demokratia ei toteutuisi. Ja on tärkeää, että parlamentti mahdollisimman aktiivisesti tukee e, ulkosuhteiden korkeudustaja Mogherinia ja hänen toimintaansa, sillä se, että hänet huomioidaan, voi olla paras tapa e, osallistua terrorismin vastaiseen taisteluun. Piotrowski, minuta. Kiitos. Seuraavana Miroslav Piotrowski, yksi minuutti. Ostatnio z przerażeniem. Kiitos puhemies. Kauhulla olemme äskettäin nähneet terroritekoja, jotka on järjestäytyneesti ja raasti tehty. ISISin johtaja myönsi, että ne olivat heidän tekojaan ja että Al-Qaida oli liian pasifistinen kristittyä on tapettu, mutta myös Tunisiassa turisteja lähes 40 ja Ranskassa ja muualla eh, uhreilta on leikattu pää pois. Näin halutaan osoittaa, kuinka vahvoja he ovat ja EU ei kykene tähän mitenkään vastaamaan. Tämä johtuu EUn aikaisemmasta politiikasta, kun en tukea Yhdysvalloille ja sen taistelulle terroria vastaan. Ja tämä esti tämän torjunnan, kun pidettiin tällaisia outoja e, tutkintavaliokuntia myös tässä talossa. Ja näin olisi voitu saada tietää, miten terrorismi toimii noita vainot aloitettiin terrorin torjua vastaan ja itse terroristeja suojattiin pehmeillä ihmisoikeuspehmusteilla. Eh, ja tätä väärästä politiikkaa on muutettava. Tämä on ensimmäinen askel terrorin torjuntaan ja siitä on hyötyä Euroopan kansalaisille. Acum, deputat Victor. Kiitos. Seuraavana herra Bustinaro. Kaksi minuuttia. Mr. President, thank you so much for your effort to speak. Kiitos puhemies ja olen hyvin vakuuttunut siitä, miten te romaania näköjään puhutte. Niin. Atât în ce privește structura organizațională, organisatorisia muutoksia on havaittu ja myöskin toiminta, eh, propaganda ja rekrytointi toiminnassa on eh, tapahtunut muutosta. Tässä nimenomaan uhataan demokraattisia arvoja, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnan rakenteita. Tällainen terroristinen toiminta on yleinen horisontaalinen rajat ylittävä uhka ja sen toimintakeinot vahvistuvat koko ajan. Esimerkiksi Tähän mennessä 138 terrori-iskua on havaittu, kuusi näistä eh, kesäkuussa. Ja taustalla on tunnettuja järjestöjä, kuten Bakaram, ISIS, Al-Shabaab ja muita Taleban-järjestöjä, mutta on myöskin eh, yksittäisiä toimijoita – Eli eh, oman lukunsa myöskin jotkut terrori-iskuja tekijät Jemenin, Nigerian, Malin, Kenian, Syyrian, Somalian, Kuwaitin iskut ovat tästä esimerkkejä. Ja näissä usein on isketty paikkoihin, joissa on koolla paljon ihmisiä, esimerkiksi matkailijoita. mutta tällä kaikella on myöskin vaikutettu yleiseen järjestykseen, on haluttu aiheuttaa epävakautta alueella ja toisaalta horjuttaa ihmisten ja kansainvälisen yhteisön luottamusta siihen, kuinka maat voivat valvoa omaa turvallisuuttaan. Terroristit eivät pysähdy suinkaan EU-rajojen taakse. Tämän ovat osoittaneet Itävallan ja Ranskan iskut. On äärimmäisen tärkeää, että jäsenmaat, EU-jäsenmaat yhdessä ponnistelevat ja pyrkivät reagoimaan tähän haasteeseen. Ja tarvitaan yhteistä lähestymistapaa, strategiaa taistelussa terrorismia vastaan. On hyvä, että unionin turvallisuusstrategia on aikaan saatu ja helmikuun neuvosto nimenomaan on nostanut esiin tähän liittyviä kysymyksiä. Tämän lisäksi ulkopoliittisen korkean edustajan ehdotus ensi kesänä saada aikaan tämän tyyppinen turvallisuusstrategian oikein hyvä ehdotus. Eh, Kiitos. Eh, jäsen Assalkan puolitoista minuuttia. Uh, Kiitos puhemies. Euroopan turvallisuus ja sen naapureiden turvallisuus joutuu uhatuksi. Viimeaikaiset terroristi-iskut ansaitsevat kaiken huomiomme. Ja Taas kerran huomaamme, että terroristit eivät millään tavalla syrji uhrajaan, mm, tappavat muslimeja ja ei-muslimeja yhtä lailla. Viime viikolla Tunisiassa tapettiin turisteja ja egyptiläisiä sotilaita Siinailla, Karachissa, Kuwaitissa, Moskeijassa ja teloitettiin ihmisiä Ranskassa. Ja nämä luvut osoittavat, että maailmanlaajuisesti meidän pitää torjua ääriliikkeitä, eikä tähän ole, tähän ole vielä mitään ratkaisua löytynyt. Muslimimme maailma selkeästi nyt myös kääntyy ääriliikkeitä vastaan silloin, kun ne käyttävät islamia hyväkseen. EUn pitäisi tukea tällaisia ponnistuksia kumppanihallitusten kanssa. Kuitenkin pitkän aikaiset, pitkäaikaiset ratkaisut joutuvat puuttumaan ruohonjuuren syihin, jotta saisimme myös Lähi-Itään rauhaa. EUn pitää voittaa ääriliikkeitä vastaan. Ja viime aikoina Gallupit ovat osoittaneet 46 prosenttia. Britan, Briteistä ovat sitä mieltä, että, että muslimeilla ei, ollut, ei ole samoja arvoja kuin meillä. Tämä on hävyttävää. Tämä ei ole totta ja se samalla myös tietenkin ruokkii islamin vastaisia mielipiteitä radikalisoitumista meidän kansojemme keskuudessa pitää ehkäistä ja meidän pitää ottaa integraatio huomioon ja haluamme varmistaa sen, että taloudellinen hyvinvointi eurooppalaisille on tärkeä tavoite yhtä lailla meidän EUn sisällä kuin sen ulkopuolella. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Karskilta? Mr. Karski, take a floor. Herra Karski, olkaa hyvä. Uh, microphone, please. Panie przewodniczący. E, mam pytanie. Kiitos puhemies. Kysymykseni liittyy lisääntyvään maahanmuutoon etelä Välimeren eteläpuolta tulee yhä enemmän ihmisiä Eurooppaan. Ettekö ole sitä mieltä, että tätä mitä pitäisi rajoittaa, jotta terroriuhka ei siirtyisi Eurooppaan heidän kanssaan. Kiitos. I, I think the best... No paras vastaus tähän ongelmatiikkaan ei ole tämä, vaan meidän pitää katsoa rohjuurisyytä. Miksi niin monet, joilla on perhe ja koti ja oma yhteiskunta, joutuvat lähtemään? Meidän täytyy saada vakautta maailmaan, tasa-arvoa maailmaan ja näihin ratkaisu löytyvällä pystymme myös ratkaisemaan tämän radikalisoitumisen, ei niin, että me hyökkäämme pakolaisia vastaan. Seuraava sininen kortti, hyväksyttekö toisen? Rova Winberg. Please, Madame Winberg, take a floor, please. Olkaa hyvä, Rova Winberg. Tack så mycket. Eh, vi hör här inne att alla måste jobba. Kiitos Täällä on sanottu, että kaikkien tulisi tehdä jotain, mutta mitä tässä voi tehdä? Kuitenkaan ei konkreettisia ehdotuksia juurikaan ole nähty. Esimerkiksi Ruotsissa kotimaassani ulkomaisille taistelijoille tarjotaan erilaisia kuntoutusmahdollisuuksia. En tiedä, olisiko ehkä parempi rangaista jollain tavalla esimerkiksi eh, poistaa heiltä kansalaisuus, ettei matkustaminen mahdollistuisi. Time for your answer, please. is... Saanko vastata? Niin ne, jotka tekevät rikoksia, heidän täytyy ö, eh, kärsiä siitä aikaa. Ja viattomia ei saa rankaista. Meidän pitää varmistaa, että meillä on sellaiset politiikat, joilla voidaan varmistaa, että ne, jotka tekevät näitä, ö, eh, näitä rikoksia, ö, joutuvat siitä kärsimään. Ne, jotka tekevät kovasti työtä, heille annetaan tasa-arvoiset mahdollisuudet tehdä työtä rauhassa. Thank you. Kiitos. Lampros Fortoris. Kiitos puhemies. Viime aikoina iskuja on ollut paljon ja valtavat määrät kuolon uhreja on tullut. Se on valitettavaa. Ja e, terroristit, e, jotka kannattavat islamista kalifaattia, e, liikkuvat kaduillamme. Meidän on tartuttava asioihin, muutoin tilanne vain pahenee tulevaisuudessa. Meidän on reagoitava, meidän on pystyttävä suojelemaan itseämme ja reagoitava selkeästi. Totta kai meidän on asioista keskusteltava. Puolitoista vuotta sitten terroristit tappoivat poikana ja hänen ystävänsä kaksi nuorta ihmistä, eikä tuolloinkaan kovinkaan voimakkaasti reagoitu ensimmäinen toista siitä tulisi saada terroristivastainen päivä Euroopan laajuisesti. On erittäin tärkeää, että tätä asiaa aina tarkastellaan huolla riippumatta siitä, mistä tekijät ovat kotoisin, mutta oman poikani osalta asiaan ei juurikaan puututtu poliittista syistä. Ja kysyisinkin nyt, olemmeko yhtään sen parempia kuin terroristit vai käytämmekö vain naamiota? Uh, Kiitos. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puheenvuorollista puhujalista. Kinkakaal. Thank you. Kiitos puhemies. Kaikkien tehtävä ja vastuu on varmistaa se, että ihmisten perusoikeuksia suojataan kaikkialla maailmassa. Nämä äskettäiset iskut ovat kauhistuttavia symbolikaltaan, sillä ne antavat sellaisen viestin, että kaikista voi tulla uhreja missä tahansa. Tämä ei ole mitenkään ymmärrettävästä ja pysty selittämään, siksi pitää torjua terrorismia kaikin keinoin. Tarvitsemme kumppaneita ympäri maailmaa, niin kuin komission jäsenkin sanoi, meidän on koottava yhteen kaikki mahdolliset välineet tarvitaan eh, hyvin koulutettuja eh, tahoja, jotta voidaan meidän etuemme ajaa. Meidän pitää varmistaa, että yhteiskunnassa ihmiset eivät radikalisoidu aivan silmimme edessä, mutta haluaisin myös puhua niistä, jotka ovat uhreja eh, sen takia, uskontonsa takia, esimerkiksi kristityt naiset ja lapset, jotka ovat joutuneet ISISin uhreiksi, heitä on satoja. Tässä on ihmisenkin menetetty, mutta on puhuttava myös eh, niistä kulttuuriaarteista, jotka ovat monituhatvuotisia ja tämä vie meiltä kaikilta eh, koko ihmiskunnalta pois näitä arvokkaita paikkoja. Mm. Claudia Sonsulika. Äh, Claudia Salakirja. panie president. Due to the terrorist attacks. Terrori-iskujen vuoksi Eurooppa uhkaa suuri vaara ja tätä globaalia uhkaa on käsiteltävä globaalisti ja eurooppalaisittain on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta kansalaisten turvallisuus voidaan taata ja on tuettava eh, rajan ylittäviä vastausmahdollisuuksia tähän uhkaan. Terroristit pyrkivät purkamaan eh, yhteiskuntaamme ja vaikuttamaan elintapaamme ja iskemään nimenomaan perusarvoihimme eh, esimerkiksi perusoikeuksien toteutumiseen, demokratian ja niin edelleen ja moninaisuuden mahdollisuuteen. Ja kaiken kaikkiaan halutaan horjuttaa tätä eurooppalaista hyvinvointia, jota se kansalaisille pyrkii tarjoamaan. Taistelussa on muistettava se, että ihmisoikeuksia on suojeltava ja myöskin oikeusvaltioperiaatetta ja turvallisuuspolitiikassa on huomioitava nämä uhat maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitos. Seuraavana edustaja Tomacic. Hvala lijepa. Teroristički napadi koji su 26. lipnja izredeni u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu europi niin Tunisia Kuwait, Ranska ovat merkkejä siitä, että Euroopassa on nyt jo sisäisiä uhkia, ei pelkästään ulkoisia. Meidän täytyy pyrkiä nyt tehokkaasti ratkaisemaan nämä asiat. Meidän täytyy pystyä ekstremistejä äärijoukkoja vastaan löytämään tehokkaita keinoja, jotta me pystyisimme vähentämään tätä, näitä vihatekoja. Tänä päivänä Eurooppa Eurooppa tuo esille vähän häpeilen omia kristillisiä arvojaan, ikään kuin häpeilen kulttuuritaustaansa ja kuitenkin sellaiset, jotka tuovat meille uutta identiteettiä väkivallan tavoin, eivät myöskään ole oikeassa. Me, meidän pitää tukea vanhoja arvoja. Nyt on korkein aika, että me teemme ääriliikkeille selväksi, eh, että jos ne vahingoittavat toisiaan, niin heillä ei ole oikeutta e, olla Euroopassa ja sen takia eh, heidän pitää lähteä täältä ulos. господин председател уважаеми господин комисар уважаеми колеги Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, arvon kollegat. Euroopan rajojen eteläpuolella arabimaailmassa on konflikteja siellä. Sieltä menetetään kokonaisia maita, Syyria, Libya. Me olemme kaikki terrorismin uhreja, kaikki sekä muslimit, kristityt että muut. Terrorismi on suurin uhka turvallisuudellemme. Meidän pitää nyt panna liikekanalle kaikki voimavaramme, jotta voidaan saada vakaus takaisin kaikkialle maailmaan. Meidän pitää nyt torjua näitä haasteita, jotka meillä on edessämme. Meidän on tehtävä kaikki voitavamme taistellaksemme terrorismia vastaan. Meidän ei pidä eristäytyä, vaan päinvastoin meidän on pyrittävä siihen, että meillä olisi lisää demokratiaa, jotta voidaan saada aikaiseksi parempi monikansallinen yhteiskunta. No niin, kiitos. Herra Castaldo, yksi minuutti. Grazie Presidente. I recenti e tragici... Kiitos puhemies. Viimeaikaiset eh, traagiset iskut aiheuttavat ajattelemisen aiheita. Kaikissa täysistunnoissa keskustellaan aiheesta, mutta tässä asiassa on kaksi puolta. Voidaan tietysti sulkeutua itsemme ja kuvitella, että olemme turvassa, turvallisuus voidaan taata, jos lisätään turvatoimia ja armeijan olemassaoloa. Noistakin voi olla hyötyä, mutta tilanne on ehkä vähän sama, joka, kun jos lapsi lusikalla haluaa merta lähteä tyhjentämään. Voidaan tietysti toivoa, että arabimaailma itse ratkaisee tämän ongelman, mutta tästä varmasti maksamme kovan hinnan, koska tällöin alueellisia konflikteja on aina vain enemmän. Voimme myös toimia suoraan, pyrkiä siihen, että saamme parhaan mahdollisen kumppanin ja liittolaisen maltillisesta islamistisesta maailmasta. Ja tämä on vain mahdollista, jos tämä huomioidaan myös poliittisissa menettelyissä. Eli näitä hallituksia meidän on tuettava eh, niiden taistelussa köyhyyttä vastaan, koska köyhyys, köyhyys on eh, suuri tekijä sille, että terrorijärjestöt onnistuvat rekrytointitoimissaan. Kiitos. Nyt sitten komission puolesta herra pomulos. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olette antaneet minulle mahdollisuuden ottaa kantaa äskettäisiin iskuihin ja että olemme voineet vastata tähän terrorismin uhkaan. Valitettavasti Tämä tulee pitkään olemaan keskeinen asia meidän kansalaistemme kannalta. Minä olen oikein kiitollinen teille siksi, että olette asian ottaneet tämän viikon täysistunnon esityslistalle. Viimeisen kuuden kuukauden ajan komissio on esittänyt ja pannut täytäntöön konkreettisia toimia, joilla torjutaan terrorismin uhkaa. Meidän on yhdessä ponnisteltava, jotta voimme varmistaa sen, että nopeasti ja jatkuvasti panna näitä ehdotuksia täytäntöön niin, että koko ajan kunnioitetaan perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Minä olen pannut merkille kaiken sen, mitä sanoitte. Jotkut teistä mainitsivat Länsi-Balkanin alueen haluan vakuuttaa teille, että myös turvallisuus mielessä Länsi-Balkanin maat ovat tärkeitä kumppaneita. Tämän alueen vakaus on keskeistä. Me panemme täytäntöön kohdennettuja toimia Länsi-Balkanilla radikalisaation liittyen ja tuli aseisiin liittyen tehdään yhteistyötä Euroopan kanssa. Moni teistä keskittyi ihan ymmärtävästi Tunisiaan. Alkukommentissani minä viittasin erityisesti Tunisiaan, koska Tunisia on kumppani maamme ja tunisialaisella on täysi tukemme. Euroopan naapuripolitiikan päätöksen yhteydessä me aiomme kehittää, kehitämme jatkuvasti kohdentua politiikkaa tähän maahan suuntautuen. Me teemme tätä työtä yhdessä Rova Mogherinin ja komission sen Haanin kanssa ja me olemme jo saaneet aikaiseksi tuloksia. Ja tästä asiasta varmasti puhutaan lisää seuraavan keskustelun kuluessa. Ja haluaisin nyt vielä kerran sanoa, että olen sitoutunut tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa. Minä todellakin tarvitsen teidän apua. Kiitos. Kiitos. Sitten neuvoston edustajana herra Schmidt. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Me olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä, että nyt on kiire toimia. Meidän täytyy yhteistyötämme tiivistää eri aloilla ja ryhtyä tosiaan toimenpiteisiin toisaalta jälkikäteen ja etukäteen toimiviin toimenpiteisiin. Me tarvitsemme systemaattista, koordinoitua lähestymistapaa Haluan myös sanoa, että me emme nyt saa kuitenkin ryhtyä leimaamaan ketään, syrjäyttämään ketään, lisäämään mitään vihapuheita, koska me tätä kautta ryhtyisimme vain tukemaan terroristeja. Meidän pitää jatkossakin tukea niitä maita, joiden kanssa haluamme torjua terrorismia kehittämällä toimintasuunnitelmia eri aloilla ja kuten komissaari sanoi, tästä tullaan käymään naapuruspolitiikan yhteydessä. Äh, Keskustelulle juuri sopivasti komissari Haan istuikin tuonne paikoilleen. Äh, Tunisian kaltainen maa, joka on erityisen haavoittuva ja joka tarvitsee meidän tukeamme erityisesti. Yhtenäinen työ äh, digitaalisisällön valvonta, terrorismin torjunta ovat kaikki sellaisia toimenpiteitä, joita pitää jatkossa vielä kehittää. Haluan tähän loppuun vielä sanoa, että me teemme kaikkemme, jotta saisimme aikaan PNR-direktiivin eh, valmiiksi eh, puheenjohtajakautemme aikana. Puheenjohtaja käsittelee tätä erittäin arkaluonteista ja tärkeää kysymystä hyvin tiivissä yhteydessä parlamentin kanssa ja me luotamme, että te tuette meitä tässä työssämme. Kiitos. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Kiitos. Seuraavana esityslistalla on komission varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuma